Guantanamosta, josta piti puhua torstai-iltapäivänä. Haluaisin kysyä, haluaako herra Sala Franco, Franka puheenvuoron tästä nyt? Kiitos puhemies. <clears throat> Tänä aamuna otimme tämän asian esille ryhmäni nimissä, jotta kunnioitaisimme sitä sopimusta, joka huhtikuussa syntyi täysistunnossa, joka liittyy siitä, että asia lykätäisiin toukokuulle. Tuku- ja katsomme tästä esimerkiksi tämän pyynnön kirjallisena. Mutta että päätös tästä asiasta tehtäisiin tänään kello 15. Nyt haluaisin kuitenkin tietää, mikä on menettely ja milloin me tulemme saattamaan tämän asian päätöksen että niin, että täysin voi noudattaa sitä sopimusta, joka on tehty. Veronika Kaiser sosiaalidemokraattiryhmän puolesta ja ja sosiaalidemokraatin ryhmäpuheenjohtaja tekevät päinvastaisen esityksen, joten voisin selvittää, mikä on menettely ja tehdäänkö asiasta ratkaisu nyt vai tullaanko tämä asia ratkaisemaan huomenna. According to the... Päätöksen mukaisesti, jonka puhemies on tehnyt, pyynnöstä äänestetään ennen huomista keskustelua. Tämä tarkoittaa huomenna iltapäivällä kello